Tämän kokouksen pöytäkirja tullaan välittämään hyväksymistä varten seuraavan kokouksen alkuun. Ja jos ei mitään vastustusta ole, niin tämä, tämän päivän päivän päätökset tullaan välittämään kyseisille viranomaisille täydellisenä. Ja haluaisin keskeyttää kokouksena kiittää kaikkia yhteistyöstä ja hyvää ruokahalua.